on vihaa lietsova. Hyvät pyrkimykset toki tässä ovat taustalla, mutta tulokset voivat olla huonoja. Kun taistellaan disinformaatiota vastaan, niin ei saa käydä niin, että otetaan käyttöön jonkinlainen totuusministeriö, jonkalaisen George Orwell omassa romaanissaan 1984 kuvaili. Vuonna 2019 on suuri kiusaus ottaa näissä oloissa käyttöön sellaisia keinoja, että kaiken keinoin estetään populistien, niin sanottujen populistien nousu. Viestinnän sensuuri on ollut käytössä äh, kautta aikojen kaikissa totalitaarisissa järjestelmissä. Äh, kaikki, jotka tätä vastustavat, äh, pitäisi kuulemma keskeyttää. Tässä talossakin käytetään niin sanottua suojavyöhykettä, jos jotta äh, kaikki tästä ajattelutavasta poikkeavat voidaan äh, pitää poissa äh, tärkeiltä paikoilta, mutta me kunnioitamme kansan tahtoa. Danke, es scheint nicht. Kiitos. Niin, nyt siis Samasta poliittisesta ryhmästä ei voi pyytää puna-sinistä korttia, joten nyt en edes kysy tai ota esille tätä sinistä korttiasiaa. Ja sitten Buxade Vilalba. Gracias. Gracias. Kiitoksia, hyvä puhemies. Aivan kuten tiedätte, oma puolueeni radikaalisti vastustaa kaikenlaista ulkomaista puuttumista maamme ja maidemme asioihin. Me tietysti uskomme jäsenvaltioiden ja kansakuntien suverenisuuteen. Olen iloinen, että täällä parlamentissa kaikki poliittiset puolueet puolustavat suverenisuutta, paitsi että jos ei, jos ei perussopimukseen muuteta, niin ei puhuta EUn suvereenisuudesta, vaan pelkästään jäsenvaltioiden suvereenisuudesta. Me emme pidä siitä, että Venäjä voi puuttua äh, EU-vaaleihin, mutta emme myöskään pidä siitä, että presidentti Macron äh, ja 52 jäsentä voivat puuttua Espanjan sisäisiin asioihin. Minä en pidä ulkomaisista puuttumisista, mutta tämän ei pidä myöskään olla tekosyy sille, että luodaan tällainen totuuskomissio, niin kuin H. Orwell vuonna 1984 kirjoitti. Ei tässä haluta luoda mitään ylikansallisia totuuskomissioita, jotka päättävät kansallisvaltioiden asiasta. No. Ja työjärjestyskysymys oli täällä. Olkaa hyvä. Oui, monsieur le président. Nous sommes dans cette assemblée. Niin, niin. Kiitos äh, puhemies. Tässä keskustelussa nyt käydään tärkeää keskustelua ja nyt sanotaan, että Brexit-puolue on osa ID-ryhmää. Näin ei ole. Äh, minusta kun puhutaan nyt valeuutisista, niin meidän täytyy ainakin itse toimia asianmukaisesti. Tämä <clears throat> ei ole ryhmässämme ja on demokratian vastaista, että ei sitten anneta tätä sinisen kortin mahdollisuutta. Arvoisa kollega, puhemies päättää sinisten korttien jakamisesta ja niihin liittyen on olemassa selkeät säännöt ja sen takia epäsin teiltä tämän mahdollisuuden sitten herra Lenaers seuraavana. Dank u wel, voorzitter. Ehm, Kiitoksia, hyvä puhemies. Vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit ovat meidän demokratiamme perusta. Meidän täytyy suojella tätä ja valvoa tämän toteutumista. Ja kaikki ne, jotka haluavat hyökätä tällaista perustavaa laatuista asiaa vastaan, ansaitsevat kyllä hyvän, hyvin vahvan vastauksen. Meidän täytyy valmistautua tulevaisuuteen, koska yhä enemmän tulevaisuudessa tullaan toimimaan verkossa. Uusi teknologia johtaa siihen, että on aina vain vaikeampaa tunnistaa valheet totuuksista. Vuonna 2021 ihmiset tulevat lukemaan enemmän väriä ää, uutisia, disinformaatiota kuin totuuksia. Minusta ei vaikuta siltä, että yhteistyö suurten sosiaalisen median toimijoiden kanssa toimisi mitenkään erityisen hyvin. Minä tein koulussa läksyt, jotta en saisi rangaistuksia vain sen takia, en, enkä sen takia, että haluaisin tehdä niitä niin kovasti. Samalla tavalla toimivat sosiaalisen median tahot. Yhteistyö niiden kanssa ei ole riittävällä tasolla. Meidän täytyy vaatia näitä, näitä yrityksiä toimimaan yhteistyössä, mutta meillä täytyy olla myös selvät säännöt tällaisen itsesääntelyn hyvin, sellaisen itsesääntelyn sijaan, joka ei oikeastaan vaikuta mihinkään. Euroopan unionin tasolla täytyy toimia, eikä jäsenvaltioiden tasolla, niin että meillä ole 28 erilaista lainsäädäntöä 28 jäsenvaltiossa. Kiitos. Ja, fraktion. Tosiaan puhemies päättää, hyväksytäänkö sinisen kortin pyyntö. Ja tietysti myös kohteen pitää hyväksyä sininen kortti ensiksi. Ja nyt näin, tämän, tällaisen päätöksen tein, eli seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Silva Pereiralle. President. Kiitos puhemies. Se, että yritetään vaikuttaa kansalaismielipiteeseen valeuutisten levittämisellä sosiaalisen median verkostoissa, tässä on erilaisia tekniikoita ja uusia keinoja, ja tämä on yksi modernin demokratian suurimmista uhista. Tällaista tekevät synkät poliittiset voimat, jotka usein sijaitsevat ulkomailla. Ja komissio on nyt tarttunut toimeen, hyvä niin, tässä on hyviä aloitteita aloitettu. Ja sama pätee myös äh, sosiaalisten median alustoihin. nekin on valjastettu mukaan tähän työhön ja niiltä on vaadittu sitoumuksia. Ja sitten tärkeää on, että valeuutisia torjutaan kaikin käytettävissä olevin keinoin ja disinformaatiota pitää tietysti suhteellisesti toimia ja on tärkeää, että me emme anna demokratiamme murentua ja me puolust- hyvin myönteisesti suhtaudumme tähän raporttiin. Sitten edustaja Keller. Puhemies, Edellisissä vaaleissa pyrittiin sekaantumaan ulkopuolelta vaaleihimme. Sekä valtiolliset että ei-valtiolliset toimijat näin toimivat, ja tämä on mainittu useissa puheenvuoroissa. Komission sen King muistutti, että kymmeniä tuhansia valetilejä on suljettu tämän disinformaatiokampanjan yhteydessä. Jourova ja King, te olette ryhtyneet kampanjointiin syyskuussa 2017 jäsenvaltioiden kanssa, jotta Euroopalla olisi välineitä disinformaatiota ja rikollisuutta vastaan. Tämä ei kuitenkaan riitä. Mitkä ovat ne tulevat toimet, tulevat aloitteet, joihin ryhdytään, jotta voidaan strategian lähentymistä kansallisella tasolla vahvistaa? Miten voitaisiin vahvistaa myös eurooppalaisen kyberturvallisuusviraston roolia että saisimme aikaiseksi jonkinlaisen eurooppalaisen suojavyöhykkeen. Me kannatamme sitä, että saisimme aikaiseksi eurooppalaisen demokratian suojaviraston. Tuetteko te tällaista aloitetta? Kiitos. point of order. Sitten työjärjestyskysymys. Edustaja Riviere. Hyvä puhemies No, en minä halua mennä tässä puhemiehen oikeuksien kentälle, mutta te kieltäydytte antamasta sinisen kortin kysymysvuoro, koska henkilö kuului meidän ryhmämme. No, me kuitenkin tässä osallistumme nyt keskusteluun, joka liittyy väärän tiedon levittämisen torjuntaan. Eikö tämä nyt ollut väärä päätös teille? Olen jo ottanut kantaa tähän kysymykseen. Ja näin minä olen tulkinnut näitä sääntöjä. Ehkä tässä on nyt ollut kysymys jostakin väärin ymmärryksistä, joten jatkamme nyt puhujalistan mukaisesti. Edustaja Gregorova. Thank you, dear Mr. Chairman, dear colleagues. Kiitos puhemies, arvoisat kollegat. Disinformaatio, valeuutiset ja muut, niin tämä on ilmiö, moderni ilmiö, kuinka yritetään vaikuttaa reiluihin vaaleihin. Ulkopuoliset voimat yrittävät entistä tehokkaammin vaikuttaa meidän vaaleihimme. Meidän täytyy laatia suojelujärjestelmä, puolustusstrategia, mutta meillä täytyy olla hyvin herkkä korva tässä, koska ettemme anna sananvapautemme tulla uhatuksi. Monopolit eivät saa kontrolloida ilmaisun vapautta ja meidän täytyy olla varovaisia näiden filtreiden kanssa. Lainsäätäjien pitää pystyä torjumaan vaaleihin vaikuttamista ja propagandaa, mutta ja todellakin tällainen systemaattinen vaikuttaminen vaarantaa vapaat ja reilut vaalit. Meidän täytyy taata Euroopan kansalaisille oikeudenmukaiset vaalit, mutta tässä täytyy edetä varovasti, ettei sananvapaus häiriinny. Meidän täytyy olla uudet keinot käytössämme. Kiitos ja sitten äh, Kristiina, Kristiin Andersson. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, nyt puhumme EU-komission toimintasuunnitelmasta, jolla pyritään estämään disinformaation leviäminen. Tämä on varmaan ihan vitsi. Nimittäin komissio haluaa taistella valeuutisia vastaan, mutta komissiohan on valeuutisten tuotantopaikka numero yksi. EU-komissio on julkaissut esitteen, jossa, joka on otsikoitu 60 syytä EUlle. Siinä on 64 sivua kaikenlaisia satuja ja tarinoita, muun muassa siitä, että miten EU ja euro tuovat etuja. Sivulla 16 muka väitetään, että EKPn rahapolitiikka on vuonna 2016 säästänyt Euroopan kansalaisilta 50 miljardia euroa. Tämä on valeuutinen, tämä on suoranaista harhaan johtamista. Nimittäin tämä säästö on saavutettu kansalaisten omaisuutta pakkolunastamalla. Onko tämä yksittäistapaus? No ei todellakaan ole. Komission Eurooppa-agendalla puhutaan seuraavaa. Siteeraan tästä, että komission uusi puheenjohtaja on sanonut, että minun sukupolvelleni Eurooppa tarkoittaa rauhaa, vaurautta ja yhtenäisyyttä ja me nautimme vapaudesta ja niin edelleen. Tämähän on ihan täyttä puppua, kaikkien valeuutiskampanjoiden äiti. Meille on luvattu vapautta ja vaurautta, mutta me olemme saaneet EUn, joka on byrokraattinen hullujen huone, jossa kansalaisista täysin vieraantunut poliittinen eliitti on aivan sekaisin asetuksista ja sääntelystä. Ja meillä on tällainen naurettava EUn pakkoyhteisö ja on huomattu, että ihmiset ovat pettyneitä Ranskassa, Hollannissa ja Kreikassa. Ja entäs sitten Britanniassa? Ihmiset ovat ainakin ilmaisseet vastalauseensa. Ja komissio eh, todellakin, eh, me emme saa antaa komission enää levittää tällaisia valeuutisia. Eh, Kiitos kollega Andersson. Hyväksyttekö kollega Mantelilta sinisen kortin? Äh, herra Mandelilta. En hyväksy. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Bytikofer. Herr Präsident zur Geschäftsordnung, Frau Anders. Työjärjestyskohta, rouva Andersson Puhuja puhuu ilman mikrofonia. Mikrofon. Anders. Niin, herra puhemies, rouva Andersson on sanonut, että tämä talo on byrokraattinen hullun, hullujen huone. Tämä on Euroopan parlamenttiin kohdistunut loukkaus. Tämä pitäisi pöytäkirjaan lisätä ja tähän pitää reagoida asianmukaisella tavalla. Für diese anregung und dass Sie das so aufmerksam beobachten. No niin. Tässä pyyntöni on kirjattu ylös ja seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Weimers. Tack, herr talman. Kiitos herra puhemies. Se, että puututaan ulkopuolelta demokraattisiin prosesseihin, niin tämä ei käy, että Kremlistä pyritään vaikuttamaan eurooppalaisiin voimiin ja että täällä sitten annetaan lobata esimerkiksi Nord Stream kaasuputken puolesta. Mutta on myös väärin, että EU käyttää veronmaksajien rahoja Euroopan parlamenttivaalikampanjaan. 350 miljoonaa kruunua on esimerkiksi Ruotsissa käytetty siihen, että on sponsoroitu erilaisia EU-lobbausryhmiä, kampanjoita, kaikenlaisia EU, EU-ta puoltavia kampanjoita. Ja tarkoituksena oli, että EU-federalistit voittaisivat vaaleissa. EU itse on on tällaisia kampanjoita käynyt ennen vaaleja ja tällä oli tarkoitus torjua nationalistisia voimia. Ja tämäkin on sekaantumista demokraattisiin prosesseihin, eli olkaamme nyt tasapuolisia ja johdonmukaisia. Kiitos sitten kollega Sikorski. Panie przewodniczący, to moje inauguraatio. Puhemies, tämä on ensimmäinen puheenvuoroni tässä salissa. Sen takia olenkin tyytyväinen, että voin käyttää puheenvuoroni näin tärkeästä aiheesta – Minä olen itse joutunut uhriksi. Yhdysvalloissa Podesta on, on saanut samankaltaisia viestejä kuin minä ja kaikki tiedämme, miten kävi Yhdysvaltain kampanjoinnissa. Olemme kuulleet lukuisia esimerkkejä siitä, miten on sekaannuttu jäsenvaltioiden sisäiseen politiikkaan Italiassa, Ranskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa omassa maassani. Sotskoski julkaisi jonkin aika sitten kirjan, merkittävän kirjan, ja haluaisinkin vedota äh, syyttäjänvirastoon, jotta se ottaisi vakavasti ne tiedot, joita olemme saaneet tilanteesta. Kyse on sekaantumisesta Puolan politiikkaan. Mitä me, meidän pitäisi tehdä tai mitä meidän ei, ei pitäisi tehdä? Median politisoiminen ja se, että tiedotustoiminta, tiedotusvälineet ovat puoluepoliittisia, oikeastaan vain vahvistavat niiden tahojen toimintaa, jotka haluavat vaikuttaa vaalien tulokseen. Meillä tulisi olla suurempi budjetti, jolla voimme tehostaa ehkäiseviä toimia. Meidän tulisi vahvistaa Creative Europe, Luova Eurooppa-ohjelmaa, sen rahoitusta ja tulisi myös säännellä paremmin sosiaalista mediaa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi nyt, nyt täytyy muistaa, miten työjärjestyksen mukaan pitää toimia, mitään välihuutoja ei suvaita. Ja sitten seuraavaksi edustaja Lopez Aguilar, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, komissaari King, Suomen puheenjohtajavaltioministeri No, meillä on Euroopan unionin perusoikeuskirja. Olisiko silloin tiedetty, kun se hyväksyttiin, että Euroopan parlamentin ensisijaisena keskustelun aiheisena, aiheena olisi, olisi disinformaatio, trollit, valtion ulkopuoliset toimijat tai valtiot, niin kuin Venäjä, jotka toimivat demokraattisia prosesseja vastaan ja myrkyttävät kansalaisten ajatuksia. No, emme olisi tuota silloin uskoneet, mutta uhka on todellinen. Tämä ei ole mikään neutraali asia, eikä tätä voida aliarvioida arvioida. Tämä ei ole neutraalia, koska tämä johtaa populististen ja äärikeskustelujen leviämiseen. Ei tässä kysymys ole pelkästään vähemmistöryhmistä. Tämä ei voi, tätä ei voida myöskään rajoittaa muutamiin jäsenvaltioihin, joissa tätä on enemmän, vaan jäsenvaltioiden täytyy yhdessä löytää oikeiden resurssien kautta vastauksia tähän. Täytyy investoida tarpeeksi niin, että voidaan eliminoida ähm, val, valetilejä ja pitää kiinni oikeusvaltioperiaatteesta. Äh, ja tässä hyvänä välineenä on tämä totuuskomissio, joka äh, tekee suosituksia edellistenkin vaalien pohjalta. Kiitos arvoisa sitten Guetta. Puhemies, hyvät kollegat, ilmaisunvapaus on demokratian peruspilari. Tämän me kaikki tiedämme, mutta täytyy muistaa myös desinformaatio, joka on saanut aivan uuden ulottuvuuden internetin ja sosiaalisen median kautta. Me olemme havainneet, että tämän ilmiön alku on tapahtunut jo kauan sitten, nyt on aika toimia. Kiitos komissiolle siitä, että taistelu on nyt käynnistetty. Miten me voimme varmistaa tiedon, informaation oikeu- eh, todenmukaisuuden, jolle ei ole minkäänlaista sensuuritoimistoa? Tässä olemme eh, liukkaalla maaperällä on esimerkiksi toimittu niin, että ilman ilmaisuvapauteen puuttumista on, voinut, on voitu taistella äh, herjauksia, kunnianloukkauksia vastaan. Äh, laissa on äh, määräykset tästä ja oikeuden, oikeusjärjestelmän on oltava riippumaton. Sitten journalistit joutuvat toimimaan paineen alaisena heidän työnsä on oltava sellaista, että ei synny minkäänlaista houkutusta puuttua tilanteeseen ulkopuolelta. Merci. Kiitos. Ja sitten edustaja Tardino. Kiitos, puhemies. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että valeuutiset ja disinformaatio ovat konkreettisia vaaroja. Ne uhkaavat kansalaisten turvallisuutta esimerkiksi vaalien yhteydessä. Saman tapaan toimitaan myös tässä salissa. Tietoja manipuloidaan, esimerkiksi eh, venäläiset varat puhuvat eh, erilaisissa oikeuskäsittelyissä. Meidän on kiinnitettävä huomiota siihen, että emme vaaranna suuria demokraattisia arvoja myöskään verkossa. Ilmaisunvapaus, eh, ihmisen täytyy voida myös emansipoitua omassa ilmaisussaan. Me haluamme taistella disinformaatiota vastaan, mutta Tämä voi johtaa myös siihen, että sensuroidaan ilmaisunvapautta. Näinhän käy jo tällä hetkellä sosiaalisissa verkostoissa. Jos yksityinen toimija, esimerkiksi Facebook, saa luvan sensuroida yksittäisen kansalaisen toimia ilman kolmannen osapuolen puuttumista, jolla suojataan kansalaista, tarvitaan selkeät määräykset, miten toimitaan. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Edustaja Duris Nikolsonova. Kiitos. Kiitos. Niin, jos ajatellaan, eh, että tulemme eri poliittisista ryhmistä, niin meillä on kaikilla ainakin yksi yhteinen tavoite. Kuka on se ulkopuolinen, joka jatkuvasti näitä disinformaatiokampanjoita vie läpi ja pyrkii vaikuttamaan jäsenmaiden toimintaan. Me tiedämme, että disinformaatiokampanjat eivät tule mistään ulkoavaruudesta. Meidän täytyy pitäytyä tosiseikoissa ja selvää on, että, että taustalla on nimenomaan Venäjä ja Putinin hallinto. Se on, on valeuutiskampanjoiden takana. Esimerkiksi tsekkiläinen hybridi uhkien keskus on julkistanut, että vuonna 2016 vaalit saivat osakseen disinformaatiokampanjointia suoraan Venäjältä. Sosiaalisen median trollit olivat kovassa käytössä ja todellakin trollit pystyivät tunkeutumaan jopa äh, Tsekin parlamenttiin ja näin vaikuttamaan äh, mielipiteen muokkaukseen. Eli Putinin Venäjä on tässä syyllinen. Kiitos sitten edustaja Biltsk. Uh, uh, Kiitoksia puhemies. Hyvät komission jäsen, puheenjohtajavaltion edustaja. Hybridiuhat, erityisesti disinformaatio, uhkaavat meidän demokratioita. Me tarvitsemme vapaita oikeudenmukaisia vaaleja, aivan niin kuin tarvitsemme myös vapaita ja oikeudenmukaisia kansanäänestyksiä. Ja koska poliittiset, poliittiset kampanjat ovat siirtyneet sosiaaliseen mediaan, meidän täytyy varmistaa se, että internetkin pystyy vastaamaan disinformaation leviämiseen ajoissa ja tehokkaasti. Viimeisin hybridihakkeri isku on tapahtunut ja pienemmät eurooppalaiset jäsenvaltiot ovat alttiimpia ulkomaiden vaikutukselle vaaleissa, niin kuin Itävallassa nyt nähtiin. Samalla pienemmät eurooppalaiset demokratiat, niillä on vähemmän resursseja viestiä tehokkaasti globaalien internetfoorumien kanssa, millä tavalla parhaiten voitaisiin torjua näitä disinformaatiohyökkäyksiä. Tämän vuoksi, hyvät naiset ja herrat, jotta voitaisiin Euroopan laajuisesti suojella demokratiaa, me tarvitsemme vahvaa yhteistä eurooppalaista lähest- poliittista lähestymistapaa. Meidän täytyy hallinnoida viestintää ja toimintaamme sosiaalisen median kanssa niin, että me voimme vastata näihin disinformaatiokampanjoihin ja kerrotaan, että komissio ja Suomi puheenjohtajavaltiona todella ottavat vakavasti tämän asian. Meidän täytyy toimia yhtenäisinä tämän asian vuoksi. Kiitos ja kiitos myös siitä, että pitäydytte hyvin näissä puheajoissa nyt. Ja seuraavaksi Rafael Glyksman. Puhemies, hyvät kollegat. Kyllä, meidän demokraattinen elämäntavamme on uhattuna mutta sitä eivät suinkaan uhkaa ne välimeren hukkuvat siirtolaiset, vaan pikemminkin ne voimat, jotka puuttuvat vaaleihin ja julkiseen keskusteluun. Strahe-tapaus Itävallasta, äh, Legan rahoitustapaus Italiasta, Cambridge Analytica-tapaus, Äh, Front Nationalin venäläisten pankkien tapaus. Kaikki nämä tapaukset osoittavat, minkälainen vasallisuhde vallitsee äärioikeiston välillä, joka tälläkin on edustettuna, ja Vladimir Putinin välillä. Se osoittaa, miten haavoittuvia meidän demokraattiset järjestelmämme ovat ulkopuoliselle puuttumiselle. Sen sijaan, että keksimme kuvittelisia vihollisia, meidän on käsiteltävä tätä todellista uhkaa. Sen takia pyydänkin teiltä juhlallisesti tänään hyvät kollegat, että otettaisiin käyttöön erityinen valiokunta, joka pyrkisi eh, sel- saamaan selkoa näihin puuttumistapauksiin, jotka mainitsen. Kyse on demokratian eli elonjäännistä. Me emme voi enää unohtaa tätä, vaan nyt on reagoitava. Danke. Kiitos. Seuraavaksi Niels Turvalds. Arvoisa puhemies, hyvä komissaari King. Juuri ennen kuin tulin tänne, keskustelin Jessica Aron kanssa. Jessica Aro oli tai on suomalainen toimittaja, joka paljasti, mitä tapahtuu 55 savut siinä kadulla Pietarissa. Ja se, mitä Jessica Aro sitten koki tämän jälkeen, oli aivan kamalaa. Nimittäin trolli trolliporukka, venäläinen trolliporukka todellakin aloitti sellaisen kampanjan, jota kukaan tässä talossa ei ole kokenut. Nimittäin trollikampanja pyrki todella tuhoamaan Jessikan pe- persoonallisuuden, hajottamaan hänen mielen. Se ei onneksi onnistunut. Nyt täytyy antaa Interpolille tarpeeksi rahaa, jotta voidaan taistella tämän tyyppistä rikollisuutta vastaan. Kiitos. Ja sitten edustaja Krasnodowski. Kiitoksia arvoisa puhemies. Voimme varmasti kaikki olla yhtä mieltä siitä, että kolmansien osapuolten puuttuminen sisäisiin vaali menettelyihin Euroopan unionissa disinformaation kautta on, edustaa todella vakavaa uhkaa demokraattiselle prosessille ja kansojen ja kansalaisten oikeudelle saada luotettavaa tietoa. Meidän pitäisi kaikkien olla myös yhtä mieltä siitä, että ei tässä nyt vain sattumalta vai aina mainita yhtä valtiota, eli Venäjää tässä voidaan mainita myös tässä voidaan ajatella, että Venäjän uhreina on ollut EU-maiden lisäksi myös itäisen kumppanuuksien maita. Meidän täytyy ta- todella torjua disinformaatiota. Tietysti nämä, tämä disinformaatio ja väärät uutiset, niitä tulee myös muilta toimijoilta kuin valtioilta – ja myös jäsenvaltiot yrittävät muissa jäsenvaltioissa puuttua niiden sisäisiin vaalimenettelyihin. Täällä paljon puhutaan salaliittoteorioista silloin, kun edessä on vaalituloksia, joista ei itse pidetä. Paolo Rangel. Kiitos sitten Paolo Rangel. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen ja hyvä puheenjohtajavaltioministeri, haluaisin ennen kaikkea tehdä erään seikan tässä nyt selväksi. Se työ, joka meillä on edessämme nyt, disinformaation ja mielipiteen manipuloinnin torjumiseksi toteen vaali prosesseissa on jatkuvaa työtä, koska julkisen mielipiteen manipulointi tapahtuu usein hyvin johdonmukaisesti teknologisilla teknofoorumeilla, sosiaalisessa mediassa ja niin edelleen. Ja meillä, meidän vastauksemme täytyy olla johdonmukainen ja jatkuva. Tässä meillä on vielä paljon tehtävää, mutta toisaalta erilaiset teknofoorumit ja sosiaalinen media, niiden yhteistyötä tarvitaan niin eu kanssa kuin jäsenvaltioiden kanssa, mutta meidän täytyy myös kouluttaa ja saada kansalaista tiedostavampia. Siis painotaan kansalaisten kouluttamista tämän asian osalta. Puhemies, minulla oli kyllä puolitoista minuuttia puheaikaa. Kansalaisten kouluttaminen siis tässä ja myös poliitikkojen, koska poliitikot itsekin antavat oman panoksensa väärille uutisille ja mielipidejohtajien kouluttaminen ja eritoten toimittajien kouluttajien, heidän osaamisensa parantaminen. Näiden toimijoiden kouluttaminen tulee olemaan äärimmäisen tärkeää, jotta voidaan huomata väärät uutiset, disinformaatio ja toisaalta välttää suuri riski eli sensurointi. Kiitos. Danke. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Karlo Kalenda. <clears throat> Grazie. La democrazia... Kiitos. Liberaalidemokratia on nyt hyökkäysten kohteena. Sitä vastaan hyökätään sisältäpäin. Tämän osoittaa Legan ja Cinque Stellen toiminta, jotta ne haluavat tuhota siis tämän demokratian ja sitä vastaan hyökätään myös ulkopuolelta. Tämä ulkopuolinen hyökkäys saa vahvistusta sisäisen hyökkäyksen kautta. Ja tässä tapauksessa ei riitä se, että me puolustamme demokratiaa, vaan tarvitaan aivan erityinen valiokunta, joka selvittää, millä tavalla on sekannuttu ulkopuolelta. Näiden puolueiden kautta, jotka väittävät puolustavansa kansallista etua, mutta jotka, jotka myyvät sen ulkopuolelle. Tätä me emme voi hyväksyä ja Euroopan on voitava puolustautua. Demokratia kunnioittaa äh, toimijoita, se on avoin, se on vahva ja voi toimia puolustaakseen itseään. Toiselta puolelta salia puheenvuorot ovat sellaisia, että se koira lähtää, johon kalikka kalahtaa. Klimen. Kiitos. Ja sitten edustaja Grosselli. Kiitos puhemies. Se, että ulkopuoliset toimijat puuttuvat eurooppalaisiin vaaleihin ja vaaliprosesseihin ja muihin demokraattisiin avainprosesseihin Euroopan unionin jäsenmaissa on todella huolestuttavaa. Ja tämä ilmiö on laajentunut niin paljon, että se uhkaa jo murentaa demokratiamme perusteet. Näin ollen pitää koordinoidusti torjua tätä ilmiötä. Meidän täytyy ottaa huomioon, että uusi teknologia, uudet keinot antavat välineet tällaiseen. Kansalaiset tarvitsevat kuitenkin entistä enemmän vapaata tietoa ja kaikenlaisia propagandamekanismeja ja välineitä voidaan nykyään käyttää hyvin tehokkaasti ja näiden avulla voidaan hälventää totuutta, häivyttää sitä ja tuoda väärää informaatiota tilalle. Ja tämä todella voi ohjata esimerkiksi keskustelua väärään suuntaan ja tämä kaikki tarkoittaa sitä, että perusarvomme ovat uhattuna, demokratia on uhattuna. Meidän täytyy todella tarmokkaasti lähteä torjumaan tätä ilmiötä, jotta kansalaiset saavat uskottavaa ja luotettavaa tietoa myös tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos. Ja sitten edustaja Zille. Prezidentūra, kungs, īstenībā apdraudējums, par ko mēs runājam, daudz dziļāks nekā tikai dezinformācija. Arvoisa puhemies, uhkana ei ole pelkästään disinformaatio. Tämä on hyvin yksinkertaista. Meidän täytyy muistaa, että Eurooppa ei ole tässä nyt johtavassa asemassa, kun se torjuu näitä uhkia. Meidän täytyy kuitenkin keskittää resurssejamme ja tehdä yhteistyötä. No näinhän me jo toimimmekin. Mutta meidän täytyy muistaa EUn viraston asema tässä. Meillä on Riikassa ja Virossa tällaisia asiantuntija osaamiskeskuksia. Meidän täytyy hyödyntää niitä mahdollisimman paljon. Yhteistyön täytyy olla paljon vahvempaa. Meillä on ollut viime aikoina Latviassa, Suomessa ja muuallakin vaaleja ja niistä täytyy ottaa oppia. Kiitos Isabel Benjume. Gracias a los representantes del Consejo y de la Comisión. Kiitoksia puhemies. Hyvä komissio ja puheenjohtaja, valtion edustaja. No, disinformaatiolla on huono vaikutus liberaalidemokratiaan ja se aiheuttaa suuria uhkia yhteiskunnallemme. Tällainen disinformaatio luo epävarmuutta kansalaisten keskuudessa, luo epäluottamusta instituutioita kohtaan ja tässä huijataan kansalaisia ja tämän lisäksi luodaan poliittista epävakautta. Meidän ei pidä tässä erehtyä asian suhteen. Disinformaatio ja väärät uutiset ovat avointen yhteiskuntien vihollisia. Ne ovat autoritaaristen hallintojen välineitä tai populististen voimien käsissä toimivia välineitä, jotka haluavat tällä tavalla saavuttaa omia tavoitteitansa. Meillä on selviä esimerkkejä tästä esimerkiksi viime aikoina Brexitin kautta tai siitä, siitä mitä tapahtui vuonna 2017 Espanjassa Katalonian irtautumisyrityksen osalta. Tämä tapaus osoitti, miten hyvin voidaan käyttää propagandaa, manipulaatiota ja valeuutisten levittämistä, kun yritetään luoda kielteistä kuvaa Espanjasta, kuvaa, joka ei millään tavalla vastaa todellisuutta. Tällaisia tilanteita ei voida ratkaista sensuurilla, sensuurilla eikä ilmaisuvapauden rajoittamisella. Me tarvitsemme nyt enemmän kuin koskaan tiedotusvälineitä, joissa taataan kansalaisille suunnatun uutisoinnin laatu ja todellisuutesi. Ja meidän täytyy panostaa myös koulutukseen niin, että kansalaiset osaavat lukea kriittisellä tavalla uutisia. Meidän täytyy parantaa nuorten koulutusta ja heidän osaamistansa. Tämä lähestymistapa on hyvin kunnianhimoinen, mutta tämä on avainasemassa, jos me haluamme todella puuttua tiukasti väärien ja valheellisten uutisien aiheuttaman ilmiön. Kiitos seuraavaksi edustaja Sven Mikser. Uh, Kiitos puhemies. On tärkeää, että käydään tätä keskustelua tänään, mutta se ei kyllä riitä ottaen huomioon haasteen laajuuden. Tuen vahvasti sitä, että perustetaan erityisvaliokunta, joka tarkastelee, miten ulkopuolelta pyritään vaikuttamaan vaaleihin ja demokraattisiin prosesseihin. On selvää, että Venäjä on yksi syypää tähän ja tästä on puhuttu jo täällä täälläkin tänään Kreml ja muut ulkopuoliset toimijat eivät ole mitenkään edes salailleet, että ne eivät arvosta, väheksyvät suorastaan eurooppalaisia arvoja ja yrittävät niitä murentaa. Ne antavat tukea sellaisille poliittisille voimille Euroopassa, jotka myös pyrkivät tähän ei kuitenkaan toiminta rajoitu ainoastaan tähän, vaan ulkopuoliset voimat pyrkivät myös murentamaan Euroopan kansalaisten luottamuksen demokraattisesti valittuihin elimiin ja instituutioihin, ja tämä on todellinen uhka unionille ja siihen pitää reagoida. Erityisen valiokunnan perustaminen on askel oikeaan suuntaan. Kiitos. Kiitos ja sitten edustaja Poitsak snahu zatemnit toto téma. Kiitos puhemies. Vaikkakin on pyritty vesittämään tätä keskustelua, minä kuitenkin keskittyisin Venäjän propagandan rooliin. Kremlinin vaikutus on ollut huomattava disinformaation levittämisessä. Tällaista toimintaa rahoitetaan entistä enemmän. Meillä on Venäjän propagandasta aika lailla kokemuksia sekin tasavallassa, kun muistamme vuoden, vuoden 1968 äh, maahantuloon. Silloinhan puhuttiin ystävällisestä äh, avustamisesta. Tällä hetkellä keskustelua kuitenkin käydään tuon ajan tapahtumista. Venäjän disinformaatio äh, kehittyy, me, se paranee, meidänkin on parannettava omaa juoksuamme ja välineitämme. Meidän on ryhdyttävä sellaisiin toimiin, kuten esimerkiksi pakollinen raportointi erilaisten verkkoalustojen suhteen. On oltava myös pikaisen hälytyksen järjestelmä, joka mahdollistaa tiedonvaihdon disinformaatiokampanjoinnista. Tämä totta kai edellyttää myös koordinointia. Kaikki riippuu nyt siitä, olemmeko me valmiita käytännössä toteuttamaan näitä toimia. Minulla on odotukset korkealla, kun ajatellaan komission sen Jourovaan tulevaa työtä. Hän on jatkossa vastuussa valeuutisten torjunnasta ja disinformaation torjunnasta. Polchak, do you accept the blue... Herra Polchak, hyväksyttekö sinisen kortin? En hyväksy. Hyvä. Ja seuraava puhuja on Tonino Pikkula, olkaa hyvä. Hvala. Razvojem digitalizacije informacije očekivano postaju sve dostupnije Kiitoksia puhemies. Digitalisaation kautta disinformaatio on tullut yhä suuremman joukon saataville. Tää, tätä ei kuitenkaan, tämän mukana ei ollut tullut kuitenkaan henkilötietosuojan parantuminen. Ajatellaan nyt vaikka Cambridge Analyticalin äh, katastrofia. Tämä osoittaa, millä tavalla tietoja voidaan käyttää poliittisten kampanjoiden hyödyksi. Viime vuonna huomattiin, että kansalaiset kyllä olivat kuulleet vaalitulosten manipuloinnista ja disinformaatiosta on myös huomattu, että kolmannet maat ovat puuttuneet asioihin ja heikentäneet vaalimenettelyjen uskottavuutta esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Minä kannatan äh, erityisvaliokunnan äh, perustamista ja sen pitäisi minun mielestäni miettiä myös vaalikampanjoihin vaikuttamista. Kiitos. Kiitos. Nyt olemme käyneet läpi koko puhujalistan. Minulla on kuitenkin paljon nimiä täällä Catch the Eye-menettelyssä. Keskustelussa ilman etukäteen esitettyjä puheenvuoropyyntöjä. Kaikki eivät ehdi saada puheenvuoroa, joten aloitamme nyt ensimmäisenä ilmoittautuneista Äh, edustajista. Ensiksi Monika González. Gracias. Kiitoksia puhemies. Arvoisa puhemies, me tarvitsemme Eurooppaa, joka suojelee kansalaisia ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyisi tässä vahvistaa toimia. Me parlamentin täytyy antaa komissiolle hyvin vahva viesti siitä, että meidän täytyy suojella eurooppalaisia yhteiskuntia ja instituutioita. Tässä ääripäistyminen johtuu johtaa eh, eri, hyökkäyksiin erilaisia yhteisöjä, kuten eh, vähemmistöjä, maahanmuuttajia, eh, erilaisia uskonnollisia ryhmiä, seksuaalisesti suuntautuneita erilaisia ryhmiä vastaan. Viime vaaleissa me huomasimme, millä tavalla vihapuheesta on tullut poliittista apologiaa, jossa hyökätään erilaisia vähemmistöjä kohtaan ja halutaan päästä esimerkiksi eroon kristillisestä identiteetistä. Täällä etsitään syntipukkeja. Meidän täytyy suojella eri vähemmistöjä. Nämä populistit, joita ulkopuoliset tahot rahoittavat. Meidän täytyy toimia sillä tavalla, että Euroopan parlamentti antaa vahvan päätöslauselman ihmisten suojelemiseksi ja erityisen vähemmistöyhteisöjen suojelemiseksi. Me haluamme tällaista erityisvaliokuntaa tutkintaa varten ja koordinoidumpaa yhteisempää lähestymistapaa varten. Kiitos. Kiitos Rova González ja seuraava puhuja on eh, Petra Saustrevicius. Olkaa hyvä. Kiitos, hyvät kollegat. Pyytäisin teitä kuvittelemaan Euroopan unionin, joka tunnettaisiin globaalien standardien määrittelemisestä. Ei tutkivaa journalismia, kansalaiset elisivät totuudenjälkeisessä todellisuudessa ja altistuisivat ulkopuoliselle manipuloinnille. Populistit saisivat rahoitusta ulkopuolelta. Tämän tuloksena eläisimme Venäjän, Kiinan ja todennäköisesti myös hyvin ääri liikkeiden vallassa olevien valtioiden tahdon mukaisesti. On korkea aika arvioida kansallista ja EU-lainsäädäntöä, kun kyse on poliittisten puolueiden ulkomaisesta rahoituksesta, joko kampanjoinnin tukemisessa tai sitten yksittäisten jäsenten tukemisessa. Tarvitaan myös strategisten investointien seulontaa. Sen takia kehotankin tukemaan eurooppalaista elämäntapaa. Kiitos. Kiitokset edustaja Austrevitsius. Ja sitten haluaisin antaa puheenvuoron herra Jerome Rivierille. Olkaa hyvä. Yksi minuutti. Merci. Merci, madame la présidente. Kiitos arvoisa puhemies. Kuuntelin tarkkaan komissiota ja komissio oli tyytyväinen todetessaan, että on, on pystytty taistelemaan valouutisia vastaan. Ja minä tulen maasta, jossa jossa Euroopan unionin sisältä tulee tätä disinformaatiota. Britannia on päättänyt itse lähteä Euroopan unionista ja nyt kuitenkin koko ajan yritetään saada britit kääntämään päänsä. Ja sitten Italiassa yritetään saada järjestettyä uudet vaalit ja, ja tässä, tässäkin on sisäpuolelta ö, yritetty vaikuttaa. Euroopan komissio pyrkii kaikin tavoin vaikuttamaan sisäpuolelta ja tuomaan esille sellaisia aiheita, jotka eivät edes kuulu sen toimivaltaan eikä edes perustamissopimuksiin. Ja meidän parlamenttimme täällä nyt koko ajan levittää näitä hienoja ajatuksia, mutta ei pidä kotipesäänsä kunnossa. Kiitos Eh, edustaja Rivière. Ja sitten haluaisin antaa puheenvuoron edustaja Claire Dalylle. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Melkomoinen ironia piilee siinä, että puhutaan demokraattisista prosesseista ja Euroopan vaaleista, kun kaikki tiedämme sen demokratian vajeen, joka täällä vallitsee. Kuka lotkauttaisi korvansa tämän takia? No, ulkomainen sekaantuminen on kuitenkin ollut käynnissä aina vaalien lähestyessä. Yhdysvalloissa näin on tapahtunut, Lähi-idässä, Latinalaisessa Amerikassa ja Euroopan ytimessäkin näin on käynyt. Me käsittelemme nyt Venäjän puuttumista sen takia, että meillä on oltava joku, jota syyttää pääpuolueet ovat epäonnistuneet dramaattisesti vaaleissa. Se uusliberaalinen politiikka, jota on toteutettu, on johtanut siihen, että kansalaiset ovat pettyneitä. Nämä ovat ne todelliset syyt vaalitulokseen. Todelliset syyt siksi, miksi äärioikeisto nousee ja Trump on valittu. Tämä on ikään kuin salaliitto. Eh, kuvitellaan, että kansalaiset olisivat liian typeriä tietääkseen omaa parastaan. Jos olemme todella huolissamme ulkomaista sekaantumisesta, niin sitten täytyy puuttua siihen äh, sekaantumiseen, mitä lobbarit tekevät, mitä monimiljonääriyritykset tekevät. Jos näin tehtäisiin, niin sitten ei tarvitsisi huolehtia Facebookin äh, peukuttamisista tai muista. Kiitokset äh, edustaja Daily ja sitten haluaisin antaa puheenvuoron edustaja Marju Kaljuraidille. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President. I... Kiitoksia, hyvä puhemies. Haluaisin kiittää komission jäseniä ja Suomen puheenjohtajavaltiona ja haluaisin esittää toiveeni siitä, että saadaan aikaiseksi vahva päätöslausuma tästä tärkeästä aiheesta. Ulkomaiset äh, vaaleihin puuttumishyökkäykset äh, kohti yhtä pyhimmistä asioista on hyvin vakava asia. Tällä puuttumisella on erilaisia ulottuvuuksia, kuten olemme jo kuulleetkin. Haluaisin korostaa sitä, miten tärkeää on puuttua teknisiin perusrakenteisiin tässä. Ne ovat tärkeitä demokratian kannalta, niin että voidaan suojella demokratioita. Jotta voidaan puuttua näihin uhkiin ja hyökkäyksiin, me tarvitsemme vahvaa EU-laajuista ja kansainvälistä yhteistyötä. Euroopan unionin pitäisi tässä olla johtoasemassa hyvin yhtenäisenä ja sitoutuneena. Täytyisi olla täysin selvää, että ei hyväksytä ulkopuolelta tulevaa asioihin puuttumista ja että ryhdytään toimiin, asianmukaisiin toimiin niitä vastaan, jotka loukkaavat rikkovat ja rikkovat sääntöjä. Kiitos. Kiitokset edustaja Kaljurand ja teidän etunimennehän Marina eikä Marju, että sanoin nyt sen oikeinkin. No niin, nyt sitten olemme käyneet läpi myöskin tämän, tämän listan, eh, puheenvuoron ulko, listan ulkopuolisista puheenvuoropyynnöistä ja valitettavasti en voi ottaa enempää, koska olemme aika lailla aikataulusta jäljessä. Ja niinpä sitten haluaisinkin antaa puheenvuoron komissaari Julian Kingille. Olkaa hyvä komissaari Um, Arvoisa puhemies, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, kiitos tästä hyvin ajankohtaisesta keskustelusta. Kuten monet teistä korostivat, niin disinformaatiokampanjat estävät kansalaisiamme tekemästä informoituja valistuneita päätöksiä. Disinformaatiokampanjat sitten vaikuttavat vaaliemme tuloksiin. Ne heikentävät demokraattisten instituutioimme vahvuutta. Me emme voi tällaista hyväksyä. Emme voi alkaa pitää tätä uutena normaalina. Meidän täytyy torjua tätä ilmiötä. Osa tästä ongelmasta on peräisin EUn ulkopuolelta. Monet teistä mainitsivat Venäjän. Ja Todellakin olemme itsekin tämän huomanneet. Toimielimissämme on erityinen tiimi, joka jatkuvasti valvoo näitä Kremlistä ohjattuja disinformaatiokampanjoita. Ja nämä tiedot ovat ihan julkisesti saatavilla. Ja tämä tiimi on huomannut, että kun viime aikoina on tutkittu juuri Kremlistä lähtöisin olevia disinformaatiokampanjoita, niin niiden määrä on lisääntynyt, anteeksi kaksinkertaistunut vuodessa. Ja tämä on todella vakavaa ja tätä ei pidä hyväksyä. Ja toiseksi haluan myös todeta, että muut toimijat ovat oppineet Venäjän toimista. Meidän täytyy todellakin sietokykyämme vahvistaa. Meidän täytyy keksiä, miten voimme toimia ja tehdä kaikkemme, jotta voimme torjua disinformaatiota. Ja tästä syystä olemme komission eh, jäsenvaltioiden ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa lyöneet voimamme yhteen ja keksineet uusia toimenpiteitä, käynnistäneet niitä. Emme suinkaan nyt lepää laakereillamme, vaan meidän täytyy tehdä vielä enemmän. Meidän täytyy edelleen vahvistaa sietokykyä, täytyy suojella demokraattisia vaaleja Euroopassa ja niin edespäin. Äh, ihan lähitulevaisuudessa tarkastelemme alan käytännössääntöjä ja Teemme kaikkemme, jotta voimme vielä paremmin suojella demokraattisten yhteiskuntiemme integriteettiä. Ja kaikki tämä tapahtuu siis ennen ensi kuun loppua. Ja sitten muutaman vastauksen antaisin näihin kommentteihin, että tosiaankin tämä, tämä käytännessäännöstö, joka tehdään yhdessä sosiaalisen median alustojen kanssa, ei todellakaan ole mikään sensuurin väline. Tällä ei ole mitään tekemistä sensuurin kanssa, eikä tässä ole perust- olla perustamassa mitään totuuden komissiota, totuuskomissiota tai tällaista. Se ei ota kantaa siihen, että mikä on oikein tai väärin, vaan se pyrkii vain valottamaan poliittista keskustelua, saamaan siihen lisää avoimuutta, jotta kansalaiset voivat olla varmoja siitä, että kun he saavat poliittista tietoa, he tietävät, mistä se tulee, että sen takana on joku taho eikä mikään trolli. Minusta tämä on aivan olennaista, jotta voimme auttaa kansalaisiamme tekemään valistuneita päätöksiä. Ja ottaen huomioon sitten Euroopan parlamenttivaalit, niin tämä oli hyvin oleellinen osa tätä vaalikampanjaa ja siihen kiinnitettiinkin huomiota. Sitten tämä Euroopan demokratian toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena on vahvistaa demokraattisten instituutioiden sietokykyä. Ja todellakin pyrimme tekemään kaikkemme, jotta avoimesti nähtäisiin, mikä on maksettua poliittista mainontaa ja että kaikkia poliittisia puolueita kohdellaan yksi, tasapuolisesti. Me kokoamme yhteen faktojen tarkastajat, tutkijat, sosiaalisen median alustat ja kansalaisyhteiskunnan laajalti, jotta voimme saada aikaan turvallisen, vauraan ja avoimen yhteiskunnan Eurooppaan, joka hyödyttää kaikkia kansalaisia. Kiitokset komissaari King ja sitten neuvoston puolesta ministeri Tytti Tuppurainen, olkaa hyvä. Puhemies, arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitos mahdollisuudesta osallistua tähän keskusteluun. Aihe on hyvin ajankohtainen. Se on myös painopiste puheenjohtajavaltiolle. Kiitos aktiivisesta osallistumisesta keskusteluun. Unionin häiriönsietokyky pohjautuu yhtenäisyydelle. Mitä yhtenäisempiä olemme, sen paremmin voimme estää disinformaation leviämistä. Meillä on velvoite ponnistella vaalien turvaamiseksi ja yleisemminkin demokraattisen järjestelmän turvaamiseksi ulkomaisilta sekaantumiselta. Tämä täytyy tehdä niin, että kunnioitamme perusvapauksia, ilmaisunvapautta, yhdistymisvapautta ja tiedonvälityksen vapautta. Me jatkamme työtämme horisontaalisesti sektorirajat ylittäen. Voimme ottaa oppia toinen toiseltamme. Voimme levittää myös parhaita käytänteitä. Edistystä onkin saatu aikaan. Aivan niin kuin komission jäsen Jourovaa ja komission jäsen King sanoi, ja monet keskustelun osallistuvat sanoivat, on pysyttävä valppaina. Aivan niin kuin muistutin, puheenjohtajavaltio on korostanut hybridiuhkia aivan erityisesti. Me odottelemme myös uusia aloitteita, joista komissio on ilmoittanut. Vielä kerran haluaisin tähdentää, että hybridiuhka, tietoisuus kansalaisten keskuudessa on oleellisen tärkeää. Avoin yhteiskunta ja julkinen hallinto tarjoavat totta kai korrektia tietoa, mutta ne eivät saa jättää tilaa disinformaatiolle. Kiitos siis vielä kerran tästä hyvin tärkeästä ja mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitokset eh, neuvostolle, kiitokset ministeri Tuppuraiselle. Tämä keskustelu on nyt päättynyt ja äänestys näistä päätöslauselmista toimitetaan seuraavalla istuntojaksolla. Eh, nyt seuraa lyhyt tauko jonka aikana sitten vaihdamme aihetta siis lyhyt tauko muutama minuutti.